On va alors commencer. Aloitamme. Toivottavasti kaikki ovat valmiina. Hyvää iltaa kaikille. Erityisesti hyvää iltaa tohtori Mukwege. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. C'est un grand honneur pour moi. Minulle on suuri kunnia saada teidät tänään kollegoni Andrei Plenkovitsin, joka on ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja, Maurice Bongaan, joka on kehitysvaliokunnan varapuheenjohtaja, sekä Louis Michelin, äh, kera, joka on AKTEU parlamentaarisen yleiskokouksen edustaja. Jos ette tunne tohtori Mukwegeä, voin esitellä teille miehen, joka hoitaa naisia – ja tämä on varmasti kaikkein selkein kuvaus hänestä. Herra Mukwege on lämpimästi tervetullut tähän kokoukseen. Täällä Strasburgissa aikataulut ovat tiukkoja ja sen takia kenties ihmiset eivät ole päässeet tulemaan. Myöskin liikenne on aiheuttanut ongelmia, mutta Herra Mukwege on kuitenkin täällä keskiviikon saakka, joten meillä on aikaa vielä tavata ja keskustella hänen kanssaan. Arvoisa herra Mukwege on tämän vuoden Saharopalkinnon saaja. Hän on kynekologi ja Pantsin sairaalan ylilääkäri kivussa Kongon demokratisessa tasavallassa ja hänen ansiostaan olemme ymmärtäneet, että raiskauksesta on myös tullut joukkotuhonta ase ja se on jo tuhonnut monia yhteisöjä, monia naisia, monia perheitä, monia yhteisöjä, monia kyliä. Ja toivon, että tämä ihmisoikeuksien kikkeä puolustaja jossain vaiheessa todella voisi hänen toimintansa ansiosta voitaisiin päästä siihen, että myöskin kestävän kehityksen kautta naisviha ja muut naisiin kohdistuvat väkivaltaisuudet saataisiin loppumaan. Tänään illalla keskustelemme Deni Mukwegen kanssa kaikesta siitä, mikä liittyy hänen elämäänsä, hänen erikoisalansa, hänen uransa ja myös niihin vaikeuksiin, joita hänellä tällä hetkellä on. Niitä on useita, ne ovat vaikeita Haluan antaa puheenvuoron seuraavaksi herra Pongalle, joka on kehitysvaliokunnan varapuheenjohtaja ja sen jälkeen puheenvuoron käyttää ulkoisen valiokunnan puheenjohtaja herra Plenkovits. Sen jälkeen herra Mukwege käyttää puheenvuoron ja lopuksi vielä Louis Michel ja sen jälkeen myös kollegoilla on mahdollisuus käyttää puheenvuoroja jo pyydettyjen puheenvuorojen perusteella. Tavoitte myöskin vielä pyytää puheenvuoroa. Herra Ponga. Kiitos rouva puheenjohtaja. Rakkat kollegat, arvoisa tohtori Mukkwege, on suuri kunnia minulle – kehitysvälikunnan ensimmäisenä puheenjohtajana olla puheenjohtajana muiden ohella tässä keskustelussa tänään iltana. Arvoisa tohtori Mukwege, tunnemme sitoumuksenne maassanne Kongon demokraattisessa tasavallassa naisten oikeuksien puolustajana ja erityisesti tiedämme, että korjaatte silvottujen, kidutettujen, raiskattujen naisten ja tyttöjen kehoja kirurgian keinoin. Te korjaatte heidän kehonsa, mutta te annatte heille myöskin ihmisoikeuden, he korjaatte, te korjaatte heidän sielunsa. Toimitte kuitenkin myöskin laajemminkin ihmisoikeuksien ja vapauksien puolesta, erityisesti juuri ilmaisuvapauden puolesta Kongon demokratisessa tasavallassa, samoin myöskin suurten järvien alueella ja laajemminkin. Tämä teidän taistelunne ja sitoutumisen ihmisoikeuksien puolesta ovat johtaneet siihen, että parlamentti on valinnut teidät Saharov-palkinnon saajaksi vuonna 2014. Onsa, ansaitsette tämän palkinnon. Haluan onnitella teitä kaikista toimistanne. Te korjaatte näiden konfliktien viattomien uhrien kehot ja sielut seksuaalinen väkivalta ja sen käyttö sodan aseena monissa maissa ja erityisesti alueellanne on todellinen pahuus ja te olette tuoneet sen esille taistelullanne. Herra Mukwege, vielä kerran kiitokset ja onnittelut rohkeudestanne ja sitoumuksestanne. Kiitos. Merci, monsieur Panga. Kiitokset. Seuraavaksi herra Plenkovic. Merci beaucoup, euh, madame Valenciano. Kiitos, rova Valenciano. Kiitokset myöskin Maurice Louis Michel, arvoisa Doni Mukwege. To be one of the co-chairs of our... On suuri kunnia olla yksi puheenjohtajista tästä yhteiskokouksessa AFET-valiokunnan puheenjohtaja Ilman Roki valitettavasti päässyt paikalle. Vuodesta 1988 olemme myöntäneet Sakarov-palkinnon liittyen mielipiteen vapauteen yksilöille ja järjestöille, jotka ovat toiminnallaan muistuttaneet, kuinka tärkeää on maan demokratialle kunnoittaa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Tästä palkinnosta on tullut yksi konkreettisimmista ilmaisuista, kun suojellaan ja edistetään ihmisoikeuksia ja tuetaan niitä, jotka joka päivä taistelevat vapauden ja oikeudenmukaisuuden puolesta ympäri maailmaa. Maailmassa on vielä hyvin paljon paikkoja, joissa yksilöt ja ryhmät taistelevat näiden perusoikeuksien puolesta. Mahdollisuuksien puolesta, että he voisivat itse päättää omasta elämästään ja tulevaisuudestaan. Tänä vuonna onnittelen teitä, herra Mukwege. Teille myönnettiin tämä Saharov-palkinto. Puheenjohtajakokous myös otti huomioon Euromaidan työn ja Leila Junusin työn. Hän on yksi ihmisoikeuksien puolustaja Azerbaidsanissa. Tämä on viesti eh, ihmisille eh, idässä ja me tuemme myös heidän taisteluaan ja nämä henkilöt voivat edistää ihmisoikeuksia kotona. Mutta Rova Junus on edelleen vankilassa. Hänen terveytensä huononee ja parlamentin valtuuskunta ei vielä pystynyt matkustamaan Azerbaidsaniin, mutta hänen äänensä kuuluu hänen tyttärensä Dinara Junuksen kautta, joka tulee olemaan paikalla seremoniassa. Hyvät kollegat, tänään me kunnioitamme Sakharov-palkinnon voittajaa tohtori Denis Mukwegeä. Ja hänen kanssaan me kunnioitamme kaikkia niitä yksilöitä, jotka taistelevat päivittäin ihmisoikeuksien puolesta. Tätä kautta ne saavat sitten laajempaa arvoa. Tässä Eleanor Rooseveltin sitaatti äh, lopuksi. Ihmisoikeudet alkavat pienistä paikoista läheltä kotia niin lähellä ja niin pienistä paikoista, että niitä ei voi nähdä millään kartalla. Ne alkavat kouluista, tehtailta, työpaikoilta, paikoissa, jossa kaikki miehet, naiset ja lapset haluavat tasavertaisia mahdollisuuksia ilman syrjintää, ilman yhteisiä toimia, näiden tavoitteiden ylläpitämiseksi me emme voi edistyä laajemmassa maailmassa. Kiitos. Seuraavaksi herra Mukwege, teillä on puheenvuoro. Ce soir, Olen hyvin liikuttunut myös hyvin toiveikas tänään tässä illalla, kun nyt tapaan ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentin jäseniä. Kiitän ulkoasian arvoisa rouva puheenjohtajaa siis haluan kiittää myöskin herra Pongaa Samoin myöskin herra Linkovicia ulkoasianvaliokunnasta siitä, että he ovat täällä läsnä. Kiitokset myöskin herra Louis Michelille siitä, että hän on läsnä tänään. Olen todella kiitollinen. Arvoisat parlamentin jäsenet, Kongon demokraattinen tasavalta on juuri jättänyt taakseen yksinen historiansa synkimistä jaksoista 20 vuotta sotaa. Valitettavasti tämä sota ei kuitenkaan ollut perinteinen sota, vaan sotaa käytiin naisten kehossa. Itse asiassa jossain vaiheessa elämää varmasti näitä draamoja tapahtuu 89, kun Pantsin sairaala oli perustettu, jonka tarkoituksena oli eh, siis vähentää äitien ja lasten kuolleisuutta, joka on alueellamme hyvin korkea, niin tuolloin totesimme, että aivan uusi sairaus on ilmennyt, ajattelimme, että kysymys saattoi olla ohimenevästä vaiheesta tai muusta sattumasta, mutta 29 vuonna meillä oli 45 raiskausten uhria hoidettavana. Heidät oli raiskattu hyvin julmalla tavalla. Voin myös todeta, että meidän on tehtävä selkeä ero toisaalta – sellaisen raiskauksen välillä, joka katsotaan ö, toteutetuksi ö, sillä tavalla, että uhri ei ole suostunut tähän sukupuoliyhteyteen, joka tietysti on hyvin vakava loukkaus ihmisen oikeutta vastaan ja joka vaikuttaa koko tämän uhrin elämään, mutta tämä on erotettava raiskauksista, joita käytetään sota-aseena, joka myöskin vie elämältä pohjan, vie ihmisarvon jonka tarkoituksena on tuhota koko elämä. Voin sanoa, että tämä on yksi tapa, jolla tavalla naisen ihmisyys poistetaan, kun ymmärrät ja näette, mitä hänen kehollinen on tapahtunut, koska hän, hän on kuitenkin elämän kantaja nainen. Nämä uhrit, me hoidamme heitä ja vuoden jälkeen sitten ymmärrämme tuossa vaiheessa, että uhreja on niin paljon, että me voi ajatella, että kysymys on vain jostakin sodan sivutuotteesta, ohimenevästä vaiheesta, vaan tapa, jolla tätä toteutettiin, osoitti, että tämä oli hyvin suunniteltua koska 200 naista kylässä ei varmastikaan pystytä illan aikana raiskamaan ilman, että tätä olisi etukäteen suunniteltu. Samoin myöskin naisten kehossa huomattiin, että nämä raiskaukset olivat kuin raiskaajien allekirjoituksia jopa siinä määrin, että saatettiin huomata, minkälaisia vammoja liittyy tietyn ryhmän aiheuttamiin raiskauksiin ja näin ollen pikkuhiljaa ryhdimme miettimään juuri näitä alueella tapahtuvia raiskauksia tältä pohjin. Ja nyt olemme hoitaneet jo yli 40 000 seksuaalisen väkivallan uhriksi joutunutta naista ja me käytämme tällaista kokonaisvaltaista mallia. Aluksi tietysti keskityimme fyysiseen hoitoon ja lääkehoitoon, mutta hyvin nopeasti huomasimme ja ymmärsimme, että myöskin psykologinen hoito oli tarpeen haavat olivat hyvin syviä myöskin psyykkisesti ja naiset eivät voineet jatkaa tavanomaista elämäänsä, joten myöskin lähdimme heitä auttamaan psyykkisesti näissä hyvin vaikeissa olosuhteissa, joissa elämme. Ja pikku hiljaa myöskin lähdimme juridisesti heitä auttamaan, koska kun tällaista naiselle tapahtuu, niin hän tarvitsee sitä, että tunnustetaan, että häntä ei ole yhteisössä suojattu ja että hänen on saatava oikeutta, jotta hänen haavansa voidaan korjata. Ja vaikka tällä kolmella tavalla näitä naisia hoidamme myöskin sosiaalisesti taloudellisesti heitä on autettava, koska taloudellisesti naiset eivät pääse enää takaisin yhteisöihin. Olemmekin luoneet tällaisen mallin sen, että nainen ö, ei enää joudu pyrkimään takaisin tähän yhteisöön, vaan yhteisö tulee hakemaan naista takaisin. Mutta hyvin nopeasti myöskin lähdimme ottamaan yhteyttä viestimiin ja halusimme myöskin, että kansainvälinen yhteisö ja muut kansalaiset kiinnittäisivät huomiota tähän asiaan, mutta valitettavasti vastassamme oli todella tyrmäävä hiljaisuus näistä kysymyksistä. Ja voin todeta, että kysymys ei ole pelkästään vain naisista, vaan kysymys on ihmisyydestä, ihmiskunnasta. Tätä kysymystä ei tätä kysymystä ei voida vain rajoittaa yhteen ryhmään ja sen ongelmien ratkaisemiseen, vaan tämä ongelma on ratkaistava yhdessä. Ja senpä takia olemmekin halunneet levittää tietoa ja myös puuttua tämän ongelman syviin juuriin, jotta voitaisiin ehkäistä raskausten käyttö sodan välineenä. Kongolaiset janoavat kehitystä ja rauhaa 20 sotavuoden jälkeen. Olemme jo allekirjoittaneet useita äh, rauhansopimuksia, mutta valitettavasti nämä kaikki sopimukset äh, vain äh, sisälsivät sodan jatkamisen ytimen siemenen ja 2013 Addis Abeban sopimukset myöskin allekirjoitettiin. Niitä me pidämme toivoa tuovina rauhansopimuksina, sillä tämä on ensimmäinen rauhansopimus, jossa ei ole jo itämässä tämän alueen selkkausten jatkumista. Arvoisat parlamentin edustajat, halusin vain kertoa teille näistä asioista tänään illalla, jotta voisitte kenties auttaa meitä ja olla rinnallamme, kun haluamme kehitystä, rauhaa, oikeudenmukaisuutta tähän sortuneeseen maahan. Euroopan unioni on tukenut meitä jo valtavasti ja uskon, että tämän saharo palkinnon myötä myöskin Kongon kansalaiset niin lännessä kuin idässäkin. Minähän olen itse asiassa 2000 kilometrin päässä Kinshasasta, mutta Kinshasa myöskin voi lähteä tähän mukaan. Ja tämä tuo toivoa, tämä osoittaa, että me emme ole hylättyjä, me emme ole yksin. Vuonna 2013 siis kansainvälinen yhteisö sitoutui ja pyrki ratkaisemaan tämän ongelman diplomaattinen ja poliittinen sitoumus oli ennennäkemätömällä tasolla ja kaikki toivoivat, että tällä kertaa tämä ongelma todella saataisiin juurituksi pois. Euroopan unioni tuli takaajaksi näihin rauhansopimuksiin ja myös muita kumppaneita tuli mukaan en mainitse niitä nyt tässä yksityiskohtaisesti, mutta nyt vuonna 2014 toteamme, että myöskin esteitä on olemassa tämän sopimuksen toimeenpanolle, sillä tuolloin sovittu aikataulu ei ole pelkästään jäänyt jälkeen Kampalan neuvotteluiden myötä, vaan selvästi huomaamme, että nämä sopimukset eivät etene toivotulla tavalla alueellamme. Esimerkiksi jos ajatellaan turvallisuustilannetta itäisessä maakunnassa, sen huonontumista, joka päivä saamme tietoja murhista, raiskauksista, jotka ehkä ovat määrällisesti vähentyneet, mutta jotka ovat strategisesti ehkä muuttaneet myöskin muotoaan. Ja kansalaiset ovat kärsimättömiä. Meillä on paljon mielenilmauksia. Naiset eivät hyväksy sitä, että heidän lapsensa raiskataan. Meillä on myöskin ollut tuolla noilla alueilla näitä mielenilmauksia. Tämä osoittaa, että ihmiset eivät ole tyytyväisiä. Tuntuisi siltä, että tänään näistä ratkaisuista puhuminen rauhanprosessin uudelleen lujittamiseksi ja näistä asioista puhumiseksi, rauhan saamiseksi voisi todella johtaa siihen, että näitä rankaisemattomia tekoja voitaisiin vihdoin rangaista, mutta sadat tuhannet naiset ovat kuitenkin näillä alueilla tulleet raiskatuksi. He odottavat oikeutta. Joskus he joutuvat jopa vielä kohtaamaan raiskaajansa näiden alueiden johtajina. Voitte kuvitella heidän turhautumisensa. Alueellista vuoropuhelua on tuettava. Mielestämme nämä konfliktit todella ovat, tämä konflikti on paljon laajempi kuin pelkästään vain Kongo maana, tämä ylittää maamme rajat ja sen takia meidän täytyisi pyrkiä keskustelemaan eri maiden kesken tästä ongelmasta. Muuten ratkaisuja saada aikaiseksi. Ja sitten tarvittaisiin myöskin aseellisten ryhmittymien aseista riisumista. Mietimme, onko kaikkia vaihtoehtoja kuitenkaan vielä yritetty käyttää. siviiliväestö haluaa että kansainvälinen yhteisö on tehnyt kaikkensa ennen kuin lähdetään käyttämään voimaa, koska jos voimaa lähdetään käyttämään, niin silloin kaikki toimet vaikuttavat myöskin siviiliväestöön ja, ja se on jo 20 vuoden ajan joutunut kärsimään tällä alueella hirvittävistä olosuhteista. Odotamme tällä hetkellä eh, sitä, että että turvallisuussektorin uudistus eh, etenisi. Parlamentti on äänestänyt laista, joka oli vielä tullut kuitenkaan voimaan, ja eh, myös tämä turvallisuusjärjestelmän uudistus ei herätä luottamusta, koska poliisiin ja armeijaan ei luoteta. Demokratia on siis vaarassa. Toivoisimme, että kansalaisyhteisö äh, voisi äh, tulla mukaan tähän prosessiin ja äh, tarkkailla tilannetta. Tällä hetkellä kansalaisyhteiskunta on todella voimakkaasti mukana tässä vahvistamassa demokraattista hallintoa ja myöskin toivon mukaan perustuslain avulla voimme saada rauhan alueellemme. Kiitos. Merci beaucoup. Merci. Dr. Mukwege. Kiitokset. Seuraavaksi Louis Michel. Kiitos. Arvoisat tohtori, arvoisat kollegat, hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät, Marguerite Joursenar on kirjoittanut hienon mietelauseen, jossa todetaan ja lainaan, on tutkimaton maailmankaikkeuden mysteeri, kuinka aika ajoin harhaan käynyttä maailmaa tulevat ohjaamaan tukipilarit. Sitaatti päättyy. Tohtori Ege, rakas ystävä, olen hyvin liikuttunut ja iloinen, että olette täällä jopa parlamentissa. Puolustamme täällä ihmisoikeuksia ja haluamme nyt juhlistaa ja osoittaa kunnioitusta työllenne, solidaarisuudellenne, sitoumuksellemme, sitoumuksellenne ja luonteen lujuudellenne koska olette uskaltaneet antaa nimen sille, mitä ei ole haluttu nimetä vakavalle ongelmalle, tälle kurjuudelle, joka vallitsee Kongon demokratisella tavalla vuorilla. Väsymättömällä ne lähimmäisen ne olette todella antaneet meille oppitunnin humanismista, vaatimattomuuden oppitunnin, oppitunnin elämästä. Yksinkertaisesti huolenpitonne toisista pelastaa ihmisiä häpeältä ja antaa heille arvon myöskin meidän silmissämme. Olette varmasti yksi tämän aikamme suurimmista omatunnoista ja uskon, että mitään ei ole todella vielä kadotettu, kun meillä on samanlaisia henkilöitä kuin te, jotka todella antavat nimen niille asioille, joita ei ole uskallettu ja haluttu nimetä. Pansin sairaala on paljon enemmän kuin pelkkä sairaala. Olette tehneet siitä yhteisön, perheen, solidaarisuuden keskuksen, lähimmäisen rakkauden, oikeuden, humanismin keskuksen, näin voidaan jopa sanoa toimitte myöskin poliittisesti ihmisoikeuksien nimissä, elämän kunnioituksen nimissä, demokratian puolesta taistellen, jotta voitaisiin poistaa maailmasta tällaiset sodat, jotka eivät kuulu tälle vuosisadalle. Ja teidän toimenne on todellista vastarintaa voi kertoa, että olette todella ollut sitoutunut, jotta nämä hirvittävät saataisiin, saataisiin loppumaan. Olette itse asiassa todennut, että näitä tekoja ei saa jättää rankaisematta. Me kaikki kuulumme samaan historiaan, samaan kansaan, samaan kulttuuriin. Näin myös ajattelette te. Olette todella aito, todellinen universalisti, joka tekee kunnia Afrikalle ja koko maailmalle. Ja tämän kunnianosoituksen kautta Euroopan parlamentti osoittaa, että se on rinnallanne, kun taistelette ihmisarvon ja toivon puolesta. Merci beaucoup. Euh, je passe maintenant euh, à donner la parole euh, aux collègues. Seuraavaksi puheenvuoro Meillä on aika aika vähän ja varmasti haluaisitte, että herra Mukwege voi teille vastata. Monsieur Panzeri, Monsieur Tanok, Monsieur Sevicius, Madame Lösing et Madame Lockbiller. C'est tout. Et Monsieur Bashir. D'accord. Bon, encore de là. Et la señora Jiménez Ferri. D'accord. Alors, euh, on commence. Aloitamme siis herran Bredalla. Madame la présidente. Euh, Suuret Kiitokset puheenjohtaja. Tohtori Mukwege, haluan onnitella teitä Saharov-palkinnon saamisen johdosta vuonna 2014. Tämä valinta oli vaikea, koska myöskin muut ehdokkaat lyhyellä listallamme olivat hyvin tärkeitä, mutta kun kysymys on todella seksuaalisesta väkivallasta, sodan aseena, ja kun sitä verrataan euromaidanin toimintaan tai ihmisoikeuksien puolustajaan Rova Junusin, niin täytyy sanoa, että ne ovat sellaisia aiheita, joita me kaikki täällä ajamme myöskin tulevaisuudessa. Arvoisa tohtori Mukwege, haluan tervehtiä teidän päättäväisyyttänne tässä 16 vuotta kestäneessä taistelussa. Ne olette halunneet, halunnut todella auttaa näitä häpäistyjä naisia ja Tämä siitä huolimatta, että myöskin oma turvallisuutenne on vaarassa, kuten pari vuotta sitten huomattiin. Ähm, Sadat tuhannet kongolaiset naiset ovat kärsineet suunnattomasti näiden raiskauksien myötä ja ajattelemme näitä naisia heidän kehoaan, joka on kuin taistelutanner, kuten itse olette sanonut. Tämän Saharov-palkinnon myötä haluamme kunnioittaa myöskin kaikkia niitä lääkäreitä, jotka toimivat näissä hyvin vaikeissa olosuhteissa Hippokrateen valan pohjalta. Ja voin todella vakuuttaa teillä, että sodissa tapahtuvat joukkoraiskaukset ovat todella korkealla asialistallamme. listallamme Aiemmin olemme voineet jo keskustella useita kertoja ja olemme jo ehdottaneetkin, että äh, olisi hyvä toimia sillä tavalla, ettei teidän maanne pääkaupunki olisi mikään raiskauksien maailman pääkaupunki. Ähm, turvallisuus on tärkeä kysymys Kongon demokraattisessa tasavallassa. Ja on hyvin tärkeää, että myöskin tästä vitsauksesta päästäisiin eroon, kuten tekin sanoitte, mitä EU sitten voi tehdä. No olemme tietysti rin, olemme rinnallamme tässä taistelussa ja kaikki seksuaalinen väkivalta tietysti täällä parlamentissa tuomitaan mitä jyrkimmin. Nämä 2000 2013 solmitut sopimukset ovat hyvin tärkeitä, niitä on noudatettava ja 2014 heinäkuussa olemme itse asiassa lähettäneet sinne Maria Gabrielin äh, johtaman vaalitarkkailujoukon, joka myöskin on seurannut näitä yrityksiä muuttaa perustuslakia ja myöskin vaikuttaa vuoden 2016 vaaliaikatauluihin te olette ottanut kantaa tähän perustuslakiuudistukseen ja haluaisinkin kysyä teiltä, missä vaiheessa näissä keskusteluissa nyt ollaan maassanne. Ja vielä kerran suuret kiitokset ja lämpimät onnittelut. Panzeri. Panzeri. Grazie. Kiitos. Kiitos siitä, että olette täällä. Ja halusin sanoa, että tänä vuonna on 15 vuosipäivä sitten turvallisuusneuvoston Bensoman 1312 hyväksymisestä tietysti on kysyttävä 15 vuotta tämän päätösmän hyväksymisen jälkeen, miten pitkälle on päästy. Miten se on edistänyt sitä, että on pystytty ehkäisemään, ratkaisemaan konflikteja ja rakentamaan rauhaa. Ollaan huolissaan rauhasta, naisten asemasta lapsista ja täytyy <clears throat> tunnustaa, että on nyt katsottava rauhan luomista myöskin sukupuolen kannalta. Rauhan rakentaminen on ihmisoikeus ja demokraattiset kommunimukset samalla on nähty havaittavissa, että 40 naista päivittäin tuli raiskatuksi. Naisten oikeuksien noudattaminen merkitsee sitä, että tätä voidaan hyväksyä, mitä tulee turvallisuuteen ja terveyteen. Ja turvallisuusneuvoston päätösvallan hyväksymisen 1325 ja 1821. 1820 ja näin osalta voidaan sanoa, että että YK pääsihteerin erityislähettilään, joka käsittelee näitä kysymyksiä, on vähän vakuuttuneempi siitä, että unioni <clears throat> tulisi tukea tällaista siirtymäkauden oikeusjärjestelmää. Se teidän näkemyksen tästä asiasta. Ja lopuksi sanoisin vielä, että olen yhtä mieltä siitä, että Euroopan parlamentin antama tunnustus tämän palkinnon muodossa minun mielestäni sopii näihin puitteisiin. Siis tämä liittyy kysymykseen, joka koskee ihmisoikeuksia Kongossa ja Afrikassa, ei pelkästään naisten oikeuksia. Uhrien joukossahan ei ole pelkästään kuolleita, äh, siis on naisia, jotka ovat kyllä kuolleet, mutta ei ole pelkästään äh, sellaisia, jotka ovat saaneet äh, kärsiä näistä henkilöstön hyökkäyksistä, mutta totta kai tämä että kantavat elinikäisiä seurauksia mukana. Ja totta kai se tärkeää, että tässä äh, rikkoutuu yhteiskunnan sisäinen kudos. Toivon, että teidän osalta voidaan sanoa, että te olette varmastikin suurin asiantuntija, mitä tulee lisääntymisterveyden osalta tapahtuvaan toimintaan naisten aseman yhteydessä ja myös mitä tulee psykologiseen toimintaan. Psykologinen joukkuehan opastaa ohjainta naisia palaamaan takaisin yhteiskunnan työ on hyvin tärkeää. Tämä työtä olette tehnyt ja sanoisinkin, että Saharov-palkinto todellakin on teidän täysin ansaitsemanne. Ja tässä yhteydessä sanoisin, että ihmisoikeuksien ja naisten osalta meidän katsoa, että näissä on perusratkaisuilla, löytää ratkaisuja konflikteihin, jotka vaikuttavat meidän planeettamme. Tämän pitäisi olla hyvin tärkeä viesti unionista, ennen kaikkea Euroopan parlamentin taholta. Signor Panzeri, äh, Monsieur Tanok. Uh, Madam President. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä tohtori Kuegi, haluaisin onnitella teitä ryhmäni ECRn ryhmän nimissä, joka on parlamentin kolmanneksi suuri ryhmä. Haluaisin myöskin onnitella teitä lääkärinä. Minä olen entinen psykiatria. Voin sanoa, että todellakin on vakavia psykologisia seurauksia, samoin kuin fyysistä, fyysistä, fyysiä vaurioita, jotka seuraavat näistä hirvittävistä sotarikoksista, joiden parissa te työskentelette, joita pyritte parantamaan omassa maassanne Kongon demokraattisessa tavalla. Se on ollut pitkään kiinnostunut koko tässä Kimberlin prosessissa joka on komission prosessi, jossa pyritään katsomaan konflikteja, joihin liittyy erilaisia eh, mineraaleja, kuten timantteja. Minä kysyisin, olisitko te kiinnostunut laajentamaan tätä myöskin timanteista muihin eh, eri metalleihin ja tuotteihin, joita eh, kaivostoiminnalla tuotetaan Kongon tasavallassa. Viime vuonna me pidimme seminaari, joka liittyy sukupuoliseen väkivaltaan ja raiskauksiin sodan välineenä ähm, Kongon demokraattisessa tasavallassa. Meillä oli jotakin uhreja paikalla parlamentissa ja meillä oli myöskin videokonferenssiyhteys Kongoon. Entinen Britannian ulkoministeri William Hague, joka edustaa minun puoluettani konservatiiveja, Tänä vuonna oli isäntänä YK järjestämässä kokouksessa Lontoossa kaupungissa edustana, joka myöskin koski sukupuolista väkivaltaa sodassa, jossa erityisesti keskityttiin Afrikkaan ja Kongon demokratian tasavaltaan. Tohtori Makwegi, vuonna 2014 te saatte siis Saharovin palkinnon siitä tärkeästä työstä, jota te teette, kun hoidatte naisia, jotka ovat rikosten uhreja Etelä-Kivun maakunnassa. Tämä on hyvin tärkeä viesti sen osalta, miten parlamentti pitää tärkeänä sitä, miten kiinnitetään huomiota asiaan, joka koskettaa kenties satoja tuhansia naispuolisia uhreja, ei pelkästään Kongon demokraattisessa vallassa, vaan myöskin muualla konflikteissa kaikkialla maailmassa mehän olemme kuulleet niistä hirvittävistä teoista, joita IS on tehnyt naisia kohtaan Syyriassa, Irakiassa, ennen kaikkea jesidinaisia kohtaan, joita on äh, raiskattu ja joita on myöskin myyty äh, seksioriksi, mikä on aivan järkyttävää nykymaailmassa. Ei voisi uskoa, että tällaista vielä voi tapahtua, jotenka onnittelut teille hyvin ansaitusta Saharovin palkinnosta vuonna 2014. Thank you very much, Mr. Tanak. Monsieur Osevicius. Osevicius. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja tohtori Mukwege. Onnittelut myös ALDE-ryhmältä, liberaalilta ja demokraateilta. Tämä tunnustus eh, tekee teistä kansainvälisesti tunnetun miehen. Tämä on erittäin tärkeä tehtävä, että teette maassanne. ne henkilökohtaiset tragediat ja joskus kus syvät fyysiset haavat, väkivaltaiset raiskaukset konfliktialueella. Nämä ovat asioita, jotka eivät voi jättää meitä hiljaiseksi. Minua kiinnostaa julkinen keskustelu, mitä seksuaaliseen väkivaltaan tulee ennen kaikkea sotilaskonfliktien aikana Kongon demokraattisessa tasavallassa. Kun pohditte tätä, niin oletteko nähneet mitään myönteistä suuntausta maassanne liittyen tähän ähm, ilmiöön? Ja tohtori Mukwege on erittäin symbolista, että Sakarov-palkinto annetaan teille vuonna, jolloin Eurooppa juhlii sitä, ensimmäinen maailmansota alkoi sata vuotta sitten. Tämä on sattumaa, mutta tämä näyttää sen, että pelko, mitä sotaan tulee, on yhä olemassa maailmanlaajuisesti. Kiitos, Jumala siunatkoon teitä ja jatkakaa työtänne niin kuin teitte tähänkin asti. Kiitos. Alors, y, a, y a beaucoup de paroles après. Alors. Meillä on vielä paljon puheenvuoropyyntöjä. Herra Mukwege siis vastaa nyt ja sitten jatkamme puheenvuoroa. Encore une fois. Vielä kerran kiitokset Pahoittelut puheenjohtajalle. Tuossa äsken taisin nimetä hänet väärin. Tuo tärkein kysymys varmasti liittyy siihen, että syyllisiä ei rankaista, rangaista. Ja voin sanoa saman tien, että itse asiassa enemmistöä tapauksista ei käsitellä, vaan vähemmistö. Meistä tuntuu ja uhreista tuntuu, että tämä asia on sellainen, että sitä ei ole koskaan todella haluttu kohdata tätä rankaisemattomuutta. Ja näin ollen se on sitten vallannut alaa ja on johtanut siihen, että että raiskauksia tapahtuu edelleen jopa nyt, kun minä puhun teille täällä. Rankaisemattomuuden juuriminen on asia, jonka pitäisi todella olla koko tämän äh, rauhanprosessin ytimessä, kun pyrimme näitä hirvittäviä inhottavia, vakavia rikoksia poistamaan. Tämä ei ole millään lailla ihmisarvon mukaista. Ja kaikki äh, äh, myöskin tämän siirtymäoikeuden instrumentit pitäisi ottaa käyttöön. Näin ei kuitenkaan ole. En nyt halua mennä näihin historian tosiseikkoihin sen äh, suuremmin, mutta tämä rankaisemattomuus historiassa on osoitus siitä, että jos ei Kongolla ole näitä, Kongolla ei ole ollut tällaisia erilaisia välineitä. Meillä on ollut siellä ulkomaalaisia armeijoita koko tämän ajan maassa ja nämä armeijat ovat todella vakavalla tavalla loukanneet ihmisoikeuksia. Jos nyt jäämme kansallisen oikeuden tasolle, niin on hyvin vaikeata saada oikeutta. Se jää osittaiseksi, koska yksi osa näistä toimijoista kuitenkin tuomitsee toiset, eikä sitä ryhmittämää millään lailla tuomita. Siis rikosoikeudelliset menettelyt tarvitaan ja tällä tavalla voidaan taata, että kaikki näitä erityisesti ihmisoikeuksien loukkauksia ja seksuaalirikoksia tehneet todella joutuisivat vastaamaan teostaan ja tätä on seurattava jopa ihan valistuksellisesti. Tämä on hyvin tärkeä asia. Ja tässä palaa nyt siihen, mitä Kongon demokraattisessa tasavallassa tapahtuu. Koskaan valitettavasti vielä tätä asiaa ei ole armeijan keskuudessa käsitelty. Ja kun nuo rauhansopimukset allekirjoitettiin, niin haluttiin todella yhdistää kaikki aseelliset ryhmittyvät, ja juuri ne näitä vakavia ihmisoikeusrikkomuksia tekivät, ja he saavat jopa ylennyksen. Hallitus korotti heidät korkean aseman hallituksessa tai sitten armeijassa. Ja todella tämä laittaa meidät hyvin vaikeaan asemaan, koska aivan kuin pyydettäisiin uhrilta, että mene pyytämään suojelua juuri tältä henkilöltä, joka sinut on raiskannut. Ja uskon, että meillä on useita tapauksia, juuri tällaisia tapauksia, joissa nämä äh, ihmiset ovat täysin vapaita tekemään aivan mitä he haluavat. Tämä on hyvin vakavaa demokratian osalta. Nämä vallassa ovet ihmiset ovat oman kansansa sortajia. Ei ole vielä kuitenkaan liian myöhäistä tätä asiaa korjata joko armeijan tai poliisin joukossa. Kuinka ihmiset voisivat luottaa niihin henkilöihin, jotka eilen olivat heidän sortajiaan ja jotka tänään ovat olevinaan heidän suojelijoitaan? Tämä ilmiö kuitenkin tuntuu nyt leviävän yhteisössä, koska loppujen lopuksi kaikki ihmiset, jotka ovat liittyneet armeijaan kun heidät mobilisoitiin 10-12 vuotta sitten, mutta mitään tämmöistä todellista mielellistä, mieleen liikekannalle panoa ei ole kuitenkaan tapahtunut. Heidät on selvästi aivopesty vanhempien läheistensä toimesta. Heille on osoitettu, että miehet toimivat tällä tavalla ja voivat alistaa naisia, joten tämä on todella vaikuttanut psykologisesti heihin ja ehkä psykologisella saralla heitä voitaisiin kenties auttaa myöskin, jotta tämä oikeudenmukaisuus ja siirtymäajan oikeusprosessi lähtisi liikkeelle. Minkäänlaisia vahingonkorvauksia ei ole ollut. Minä itse osallistuin tuohon toimikuntaan Ähm, jossa äh, pyrittiin tutkimaan kuinka äh, ihmisoikeusrikkomuksista näille naisille voitaisiin todella äh, antaa korvauksia. Olemme todella yllätyneitä, kun huomasimme, että kun lähestyimme hallitusta, ja tietysti mukana oli paljon sellaisia järjestöjä, jotka halusivat osallistua, mutta kun yksi kaan näistä sortajista, raiskaajista olisi joutunut tuomiolle, niin näihin vahingonkorvauksiin ei suostuttu ollenkaan. Siis mitään vahingonkorvauksia ei ole annettu. Tämä sovituksen ja totuuden komissio näiden rauhansopimuksen myöntää siis ole toiminut juuri ollenkaan. Ja näin siis ei ole mahdollista päästä sovituksen tielle, kun näin paljon kuitenkin uhreja on, jotka eivät voi sanoa totuutta, jotka eivät todella voi moittia näiden kauheuksien tekijöitä. He eivät voi ilmaista sitä, mitä he tuntevat. Ja juuri tästä syystä sairaalassa hyvin monet uhrit todella kertovat, mitä he tuntevat ja näin ei pitäisi tapahtua vain pelkästään sairaalassa, vaan todella myöskin näiden sortajien ähm, edessä ja myöskin julkisilla paikoilla. Tämä on ainoa tapa, jolla voitaisiin ehkäistä näiden asioiden toistuminen. Sitten äh, tässä kysyttiin äh, tätä perustuslakiuudistusta äh, koskevia asioita, niin uskon, että että tässä nämä keskustelut ovat nyt ehkä hiukan laantuneet, ehkä sen takia, mitä Burkina Fasossa tapahtui, mutta olemme kuitenkin hyvin tarkkaavaisia edelleen. Ja jos perustuslakia tarkistettaisiin Kongon demokraattisessa tasavallassa, jotta nämä kansalaisia vastaan olevat instituutiot voisivat pysyä vallassa, niin uskon, että tätä kautta olisimme jälleen kerran nollatilanteessa ja olisi todella valitettavaa, että taas joutuisimme tilanteeseen, jossa ihmishenkiä menetetään maassa, joka on jo kärsinyt todella paljon. Joten minä vetoan Kongo viranomaisiin kaikkiin poliittisiin vastuuhenkilöihin tässä asiassa, koska kongolaisten veri huutaa todella sitä, että oikeus tapahtuisi. Ja jos perustuslakia nyt muutettaisiin, niin se johtaisi meidät 10-20 vuotta taaksepäin historiassa, ja tämä olisi valitettavaa. Toivon mukaan nämä Burkina Fason tapahtumat vaikuttavat ja näin ollen vaalit järjestettäisiin tämän perustuslain pohjalta se on jo tehty parin otteeseen, ymmärrä miksei ne voitaisiin toimia kolmantenkin kerran ja sitten äh, seuraavan kauden aikana kenties voitaisiin tehdä näitä äh, ehdotuksia perustuslain muuttaisesti ja sitten siihen voisivat eri tahot lähteä mukaan. Juuri tämä psyykkinen hoito lähtee siitä, että että hoitomme on kokonaisvaltaista, koska naiset tulevat sairaalaan, tuonne Pantsin sairaalaan juuri näiden fyysisten vammojensa takia, mutta olemme todenneet, että fyysisten vammojen hoitamisen myötä he kuitenkin sairastuvat vielä pahemmin, jopa joutuvat tekemään itsemurhan aikoinaan olin siellä kirurgina ja kun leikkasin, niin jouduin myöskin kuuntelemaan näitä potilaita ja selvästikin tämä side, joka siinä syntyy, niin sen myötä oli aika vaikeata kuitenkin toimia pelkästään lääkärinä, joten minä itse todella vaikutuin näiden naisten tilanteesta. Jossain vaiheessa oli siis todella vaikeata toimia näissä kahdessa roolissa ja sen takia olemmekin ottaneet ohjelman tämän psyykkisen hoitomuodon, joka itse asiassa kestää pitempään kuin nämä pelkät fyysiset hoidot, koska joidenkin naisten tilanteessa on hyvin vaikeata näistä vammoista toipua, erityisesti jos raiskauksesta on syntynyt lapsia. Jotkut naiset ovat joutuneet seksi orjiksi ja koko heidän perheensä on kenties murhattu ja tämä murhaaja on sitten vanginnut tämän naisen, joka kenties raskaana tai lapsen saatuaan joutuu sitten kadulle ja tämä viaton lapsi, joka on ollut tämän teon seuraus, muistuttaa näitä naisia tästä vakavasta ongelmasta, joten psyykkinen hoito on kenties vielä tärkeämpää ja monia heistä todella hoidamme mm, todella pitkään. Mielenterveys on myöskin asia, jota pitäisi Afrikassa hoitaa aivan terveyskeskustasolla, koska terveys on kokonainen jakamaton kokonaisuus. Tässä puhuttiin Kimberlin prosessista ja nämä konfliktimineraalit ovat yksi asia, joka aiheuttaa suuria ongelmia Kongon itäosissa, erityisesti juuri koltaan, niin kysymys ei ole niinkään timanteista. Tällä hetkellä alueemme on varmasti planeettamme rikkaimpia, mutta jos käytte siellä, niin näette, että ihmiset ovat planeettamme köyhimpiä. Naiset kuolevat öö, öö, massoittain öö, synnytykseen, koska he eivät pääse hoitoon, koska öö, ei ole teitä, koska ei ole kenties rahaa. Ja jos he pääsevät hoito paikkoihin, niin ne eivät millään lailla pysty näitä naisia hoitamaan, joten äm, jotkut maat äh, täällä ovat sellaisia, joissa ähm, naisia kuolee paljon vähemmän synnytyksessä, joten jos mietitte äh, tätä äh, Kongon tilannetta, niin äh, äh, myöskin jos ajatellaan näitä konfliktimineraaleja, niin Toivoisimme, että Euroopan unioni voisi tehdä enemmän. Tiedän, että äänestätte piakkoin tähän liittyvästä laista. Ja toivoisimme todella, että tämä laki olisi sitovampi, jotta todella valvontaa tapahtuisi ei pelkästään vain täällä Euroopassa, vaan että sitä voitaisiin toteuttaa myöskin siellä, mistä nämä mineraalit tulevat. Tässä Euroopan unioni voisi osallistua tärkeällä tavalla, ei pelkästään vain tämän ongelman kriisin ratkaisemiseen, vaan että myöskin ihmisoikeudet ja talouskysymykset ja rahoituskysymykset tulisivat esille. Valitettavasti ne nimittäin hyvin usein jäävät huomiota ja näiden tuotteiden kuluttajat eivät ymmärrä, eivätkä tiedä, mistä nämä asiat, nämä aineet tulevat, joten voisi toimia eri tavallakin. Näitä mineraaleja käyttävillä mailla pitäisi olla sellainen strategia, joka pakottaisi niitä käyttävät tahot ajattelemaan asioista eri tavalla. Uskon, että se on mahdollista. Haluan kiittää ja onnitella tätä brittiedustajaa, ähm, joka tässä puhui William Hegin aloitteesta. Kyllä, todella 150 maata kokoontuivat kesäkuussa miettimään sellaista strategiaa, jolla voitaisiin lopettaa ähm, raiskausten käyttö sodan aseena. Ja uskon, että me tarvitsemme todella sitä, että tämä aloite täällä Euroopan unionissa etenisi. Tämä on varmasti ainoa, ainoa tapa, jolla valtiot voivat sanoa ei tälle käytännölle. Tämä on käytäntö, joka on saanut paljon jalansijaa. Puhuitte Iranista, Irakista, Syyriasta, myöskin Nigeriasta. Olet todella turhautunut, kun joku tällä tavalla voi vain ryöstää 200 tyttöä ja sitten rankaisematta sanoa, että olemme nämä naiset, tytöt myyneet ja tehneet heille kauheuksia. Tämä on todella hirvittävää. Tämä, joka puhuu tällaisia, mitä hän ajattelee näistä naisista. Naisilla on oltava aivan samat oikeudet, mutta he puhuvat näistä naisista ikään kuin naisilla ei ole mitään oikeuksia me olemme osanneet suitsia biologiset, kemialliset aseet ja raiskaukset ovat aivan yhtä lailla aseita. Ja kun tämä on ylisukupolvinen asia, niin emme enää voi asiasta vaieta. Onko myönteistä kehitystä tapahtunut Kongon demokraattisessa tasavallassa? No, olemme edelleen toiveikkaita. Ehkä pieni juttu riittäisi, että asiat siellä muuttuisivat. Meillä on ongelma tällä hetkellä, joka on se, että hallitus piilottelee, se kieltäytyy tunnustamasta tällaista ongelmaa Kongon demokratisessa tasavallassa. Meillä on ollut erilaisia hankkeita Ähm, muun muassa ihmisoikeuksien äh, loukkauksien ähm, ähm, selvittämiseksi sillä tavalla, että molemmat osapuolet voisivat olla niissä mukana äh, ja hallituskin on niistä puhunut, äh, mutta tärkeämpää vielä olisi se, että tunnustetaan ongelman olemassaolo ja sen poistamiseen pyritään. Uskon, että toiveita on ja varsinkin naisten toimet ovat hyvin tärkeitä. Minä hoidan heitä, mutta en sen takia, että tunnen myötätuntoa heitä kohtaan, vaan myöskin, koska näen, että heillä on hyvin vähän mahdollisuuksia rakentaa uudelleen oma sosiaalinen yhteisönsä, perheensä kun näen, että he kuitenkin sitä haluavat, niin uskon, että kaikki toiveet ovat aivan oikeutettuja Kongon demokratisessa tasavallassa. Madame Lösing. Lösing. Ja, viel... Niin, kiitoksia. Minä olen täällä. Hyvä herra dok- tohtori Mukwebe, olen iloinen ja ylpeä siitä, täällä Euroopan parlamentissa ryhmäni yhdistyneen vasemmiston nimissä. Voidaanko toivottaa teitä tervetulleeksi tänne Eurooppaan? Tämä Saharov-palkinto valitettavasti usein tulee poliittisesti instrumentalisoiduksi. Siksi minun ryhmäni on tämän palkinnon jakamisen suhteen usein kriittinen. Siksi olemmekin erityisen iloisia siitä, että te tänä vuonna saatte tämän palkinnon. Olen iloinen siitä, Eh, kuten muutkin kollegat, siitä, että te olette nyt erinomaista työtä. En halua toistaa kaikkea, mikä aiemmin on jo sanottu. Haluaisin vain mainita sen, että minä itse olin yli 20 vuotta työskentelemässä valtiollisessa laitoksessa, joka antaa psykiarista apua henkilöille, jotka ovat kärsineet tällaisista traumatisista ongelmista. Ihmiset kärsivät koko ikänsä sitten näistä traumoista, jotka liittyvät väkivaltaan. Tämä koskee myöskin eh, miehiä ja poikia naisten ja tyttöjen lisäksi, jotka ovat esimerkiksi sotapakolaisia. Tämä myös osoittaa, miten vaikea auttajien on näin lähellä tällaista kärsimystä olla. Tämä on hyvin vaikeaa ja tästä syystäkin meidän on syytä osoittaa teille suurta arvostusta. Tiedän tietysti myös sen, että naisiin kohdistuva väkivalta ei ole mitenkään tyypillistä jollekin tietylle osa tätä maailmaa, vaan että näitä tekijöitä, tekijöitä miehiä voi olla missä tahansa päin maailmaa. Euroopassakin on ollut joukkoraiskauksia, seksuaalinen väkivalta on ollut ase täälläkin. Täällä on puhuttu Irakista ja Syyriasta. Haluaisin täydentää tätä sillä, että kysymys ei ole 200 naisesta, vaan kysymys on tuhansista naisista, jotka näillä alueilla tulevat kidnappatuiksi, raiskatuiksi ja joita myydään seksuaalisia palveluita tarjoamaan. Ja tämä kaikki 2000-luvulla. Me täällä Euroopassa, me Euroopan parlamentin jäsenenä olemme tilanteessa, jossa meidän pitää ottaa myös vastuuta tämän palkinnon myötä, sillä jos sukupuolinen väkivalta on osa sotaa, Silloin meidän ei pidä pelkästään puuttua tällainen tyyppiseen sodankäyntitapaan, vaan meidän täytyy ylipäätään toimia sotaa vastaan, joka on politiikan välinen. Ja meidän täytyy toimia sotaa vastaan. Meidän täytyy myöskin valittaa sitä, että Kongossa tämän tyyppinen väkivalta on sellaista, jota harjoittavat joukot, jota ovat, jotka on koulutettu Euroopan unionissa tai Euroopan unionin taholta. Te puhutte hallituksesta, joka toimii omaa väestöään vastaan. Valitettavasti tällaiset hallitukset osittain myös saavat tukea osittain Euroopan unionilta. Meidän pitää toimia myös sen puolesta, että eurooppalaisten yritysten työntekijät eivät voi osallistua tällaiseen väkivaltaan. Tätäkin on menneisyydessä tapahtunut mutta he ovat tavallaan myös kyllä tukemassa tällaista väkivaltaa. Se on siirtomaa historian synkimpien lukujen jatkamista. Tämän rankaisemattomuudenkin on loputtava, sitä on jo puhuttu, mutta minusta täytyy päästä myöskin pitemmälle. Köyhyys kautta maailman, joka on tunnustettu syy suurimmalle osalle väkivaltaisia konflikteja, ja se merkitsee sitä, että meidän on taisteltava väkivaltaa vastaan, eikä politiikkaa, saa harjoittaa, joka on vahingoksi muille ihmisille muissa osissa maailmaa. Minua ennen te keskeytti juuri tämän kokouksen, jossa sanon vielä kaksi lausetta, niin minäkin saan puheenvuoroni päätökseen. Meidän on estettävä, että aseet kaikista osista Eurooppaa eh, päätyvät my- kaupan myötä muihin osiin maailmaa, ja että niillä tuetaan tiettyä strategista kumppanuutta, ja mitä myöskin huolehtia siitä, että ei ylläpitää tällaista tappavaa koneistoa, mitä kantaa vastuu siitä, mitä naisille tapahtuu teidän maassanne. Merci, euh, je m'excuse, mais... Kiitokset, olen pahoillani, mutta jos puhutte liian pitkään, niin toiset kollegat eivät enää ehdi käyttää puheenvuoroa. No, Olisitte kyllä voinut sitten edellisten puhujankin kohdalla toimia näin. Niin, mutta aika kuluu. Lockbiller. Thank you, Madam Kiitos puheenjohtaja vihreiden ja EFA-ryhmän puolesta haluaisin onnitella teistä Sakarov-palkinnosta. Te olette auttaneet yksittäisiä naisia, mutta te olette myös poliittisella tasolla yrittäneet löytää ratkaisuja tälle ongelmalle. Te olette vastannut jo useimpiin kysymyksiini, mutta haluaisin ottaa esille, että ihmisoikeusalivaliokunnassa me halusimme matkustaa Kongon ja myös myös teidän sairaalanne, mutta koska siellä on väkivaltaisuuksia, me emme ole saaneet matkustuslupaa, joten on hienoa, että olette täällä. Meillä ollaan ollut myös naisia. Suurteenjärvien alueelta vankiloita ei ole, mihin raiskaajat joutuisivat ja näitä asioita ei käsitellä lainkaan, koska sitten ovat kunnallisissa viroissa. Erittäin tärkeää on taistella rankaisemattomuutta vastaan, koska tämä auttaa myös uhreja, jos tekijät saadaan vastuuseen. Sitten tilannetta alueellanne ja puhuitte joukko raiskauksista. Tässä saattaa olla sekä uhreja että tekijöitä. Jos katsomme esimerkiksi Liberiaa, jossa kansallissodan aikana yli 60 prosenttia kaikista naisista ovat joutuneet kokemaan seksuaalista väkivaltaa. Ja kysymys kuuluu, miten yhteiskunta käsittelee tätä kysymystä seuraavan sukupolven kohdalla ja mikä on naisten ja miesten välinen suhde. Kysymykseni kuuluu, että Oletteko te tai ryhmät kääntyneet muiden yhteiskuntien puoleen, jossa on aikaisemmin ollut samantyyppisiä järkyttäviä joukkoraiskauksia ja miten niitä käsitellään sitten seuraavassa sukupolvessa? Kiitos. Monsieur Bashir. Bashir. Uh, Madam Chair, I'll keep myself brief. Puheenjohtaja, puhun lyhyesti, koska aikaa ei ole paljon. Minäkin haluaisin onnetella tohtori Mukwegea hänen saavutuksestaan ja Sakarov-palkinnosta. Olette tehneet kovaa töitä. Meillä kaikilla on äitejä, siskoja, tyttöjä, Olin etuoikeutettu ja olin eilen miniäni, lapsen lapseni ja äitini kanssa ulkona ja se oli erittäin miellyttävää. Ja nyt kun näen, että nämä mitä nuoria tyttöjä raiskataan, me olemme kaikki ö, sama, osa samaa ihmisyyttä. Se, mitä Kongon demokraattisessa tasavallassa tapahtuu, tapahtuu myös muissa maissa Sri Lankassa muun muassa. Ja kuten sanoitte, tämä on osa strategiaa koko yhteiskuntaa raiskataan, monia on raiskattu julkisesti ja monet joutuvat pakenemaan kylistään, pakenemaan kodeistaan. Ja tätä kutsutaan etniseksi puhdistukseksi. Ja tämä on koettu myös Euroopassa, Bosniassa, noin 20 vuotta sitten. Ja kun puhumme siitä, mitä nyt juuri tapahtuu, meidän täytyy myös pohtia sitä, mitä menneisyydessä on tapahtunut. Kysymykseni kuuluu, te sanoitte, että me tarvitsemme oikeutamme ja te veditte tämän punaisen viivan, olen kanssanne samaa mieltä, mutta miten me saamme tämän tapahtumaan, jotta oikeudet ja korvaukset toteutuisivat? Voisitteko kertoa hieman, miten tämä hoidetaan? Meillä on enää 10 minuuttia aikaa tulkauksella. Pyydän, että kaksi seuraavaa puhujaa puhuvat hyvin lyhykäisesti, jotta herra Mukwege voi myös vastata. Rova Ward. Um, I, I feel very moved to be here. Um, this is my first time ever. Tämä on minun ensimmäinen kerta parlamentissa, ensimmäinen kerta kun olen äh, poliitikkona. Se, että saan olla täällä ja saan kuulla työstä, niin on erittäin liikuttavaa. Se liittyy myös omaa työhöni. Minä työskentelen naistein oikeuksien valiokunnassa ja AKT-valtuuskunnassa. Minä opiskelen myös kehitystyötä ja on erittäin tärkeää, kuten puhutte, yhteydestä ihmisoikeuksien, politiikan, köyhyyden, talouden välillä muun muassa. Ja viime viikolla kävin Downing Streetillä. Ja siellä on jätetty vetoomus liitten myös väkivalta, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Ja nämä naiset ovat paineet maistaan ja hakevat nyt turvapaikkaa. Ja nyt on apua vähennetty, mitä naisiin tulee, jotka ovat kohtaan kohdistunut seksuaalista väkivaltaa. Ja olin järkyttynyt kuullessani, että jotkut kollegostani parlamentissa ovat sitä mieltä, että EUn avustusbudjettia tulisi käyttää malarian, malariaongelman hoitamiseen. Ja tehän teette yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. Miten tärkeää on se, että meidän apumme ja tukemme mm, äh, tulee perille, kun te teette yhteistyötä juuri äh, seksuaalisten väkivallan uhrien kanssa. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin yhtyen niihin, jotka haluavat onnitella teitä työstä, jota olette nyt. Haluaisin myöskin kommentoida yhtä asiaa. Täällä on sanottu paljon luonnollisestikin, ja minä halusin ottaa esille sen, että tämä ei ole mikään ongelma, joka olisi tyypillinen pelkästään Afrikassa, Afrikalle ja lähi vaan se on takia tapahtui myöskin Euroopassa, esimerkiksi Balkanin sodalla, sodan aikana, jos maailma ylipäätään puhuu tästä asiasta. Tämä ei ole mikään uusikaan ongelma, Tämä on jotakin sellaista, jota naiset ovat joutuneet kestämään sota-aikana monina aikoina, pitkiäkin aikoja. Minusta kuitenkin viimeinkin tällä kannanotolla, joka, jonka Euroopan parlamentti on tässä nyt tehnyt antamalla teille tämän palkinnon ottanut merkitystä, että osataan myöskin lisää huomiota tälle ongelmalle. Me olemme lähteneet liikkeelle siitä, että tämä otetaan esille yhtenä ihmisoikeuskysymyksenä, ja se on myöskin turvallisuuspoliittinen kysymys. Ja minä toivoisinkin, että, että kansalliseskunta hallitukset vedetään mukaan. Ja jos tähän asiaan ei liitetä mitään häpeää, tämä tulee jatkumaan. Ja naisuhrit tulevat elämään loppuikänsä eh, häpeän keskellä ja eikä kehitys suinkaan tule menemään parempaan suuntaan, vaan päinvastoin tämä tulee kärjistymään. Tämä on siis turvallisuuspoliittinen kysymys, joka meidän pitää ottaa vakavasti esille Euroopan parlamentin sisällä. Ja paljon onnea teille työssänne. Merci beaucoup, Madame Prost. Kiitokset. Ja herra eikä teillä on puheenvuoro. Merci. Kiitokset. Aika nopeasti siis ähm, tällä hetkellä pyrimme laajentamaan pantsin hoitomenetelmiä myöskin muihin paikkoihin, muihin, muille alueille, joilla on samantyyppisiä ongelmia. Olemme olleet yhteyksissä ja olen tavannut afganistanilaisen naisen, joka tuli meitä tapaamaan, koska hän todella uskoo, että kun siis pidin esitelmän, hän todella itki ja hän tuli sanomaan, että minun maassani naiset kärsivät samoista ongelmista, mutta he eivät uskalla puhua, eikä heillä ole mitään paikkaa, missä he voisivat kertoa tuskistaan, he kuolevat näihin tuskiinsa. Ja minä ajattelin, että tätä mallia kenties me voisimme vaikkapa viedä Afganistaniin. Olemme siis yhteyksissä esimerkiksi Burkina Fason toimijoiden kanssa. Sielläkin voitaisiin toimia samoin, kun kysymys on sukupuoli elinten silpomisesta. Ja tällä tavalla voisimme hyödyttää muitakin ja olemme siis laajentamassa toimintaamme Kongon tasavallan ulkopuolelle EUn tuella ja ilman ekoa emme olisi pystyneet tekemään kaikkea tätä työtä, koska lääkehoito ja psyykkinen hoito sairaalassa ovat osa-alueita, jotka Euroopan unionin rahoittaa ekon kautta. Ja juuri nämä köyhät naiset voivat tämän ansiosta tulla sairaalaan ilmaisiin hoitoihin. Muutoin olisi täysin mahdotonta toimia haluan lopuksi vielä puhua näistä rajoista. Olen hyvin imariltu siitä, että tämä asia teitä koskettaa. Uskon, että näiden rajojen vetäminen on tärkeää. On torjuttava raiskaukset sadan, sodan aseena. Tämä on jokaisen vastuu, yhteisöjen vastuu. Uskomme, että äh, nyt olemme pyrkineet puhumaan juuri äh, niiden henkilöiden ja tahojen kanssa, jotka ikään kuin näiden yhteisöjen säännöt laativat ja joita myöskin valtiovalta kunnioittaa. Ja jos vaikkapa monissa perinteissä insesti on kielletty, miksei myöskin raiskaus voisi ollut kielletty olisi, olisi, voisi olla kielletty asia. Ja tällä tavalla, jos ruohonjuuritasolla yhteisö kieltäytyy näistä toimista, niin tätä kautta voitaisiin edetä. Kun ajatellaan sitten kansallista tasoa, niin on hyvin tärkeää, että eh, lait, jotka parlamentti hyväksyy, pannaan myöskin täytäntöön. Meillä on yksi parhaimmista eh, seksuaalirikollisuuden eh, vastaisista lajeista, mutta käytännössä voidaan huomata, että tämä laki ei juurikaan auta oikeu- uhreja saamaan oikeutta. Ja itse asiassa yhteisö voisi kuitenkin tässä antaa oikeuden näille naisille. Jos ajatellaan kansainvälistä yhteisöä sitten, niin mehän tiedämme tiettyjä maita, tiedämme aseellisia ryhmittymiä henkilöitä, jotka käyttävät tätä menetelmää siviiliväestöä ja naisia vastaan. On olemassa pelote toimia esimerkiksi jos ajatellaan aseellista ryhmittymää, joka on käyttänyt tai joka on tunnettu näiden välitteiden tämän menetelmän käytöstä. Vaikka olen puhunut tästä monissa maissa, mm, niin siellä kun näitä syyllisiä on, niin EUhan voisi kieltää heiltä vaikkapa viisumit, eikä, eivätkä he voisi matkustaa maittensa ulkopuolelle, koska he ovat käyttäneet näitä hirvittäviä aseita ja toimineet tällä tavalla. Ja sen takia he eivät enää voisi tulla esimerkiksi Euroopan unioniin. Tämä olisi sellainen toimi, joka lannistaisi vaikkapa, kiitokset, myöskin varojen jäädyttäminen on paljon toimia, joita voitaisiin toteuttaa Euroopan unionin tasolla ja myöskin kansainvälisessä yhteisössä näitä ihmisiä voitaisiin todella kohdella tällä tavalla ja se osoittaisi sen, että jos he toimivat tällä tavalla, niin heidät suljetaan yhteisön ulkopuolelle ja nämä rajat lähtevät meistä kaikista. Jos todella ymmärrämme, kuinka vakava tämä asia on, niin me kaikki voimme nämä rajat vetää ja jokainen omalla tavallaan omassa maassaan voi näin toimia. Ja uskon, että tätä kautta pääsemme eteenpäin, varsinkin kun voimme myös yhdessä kokoontua keskustelemaan tästä asiasta. Merci beaucoup, docteur Suuret kiitokset, tohtori Mukwege, kun äh, teidän kaltaisenne äh, henkilön tuntee, niin kyllä äh, maailmasta tulee parempi paikka. Kiitokset, hyvää illan jatkoa.